Uh, good morning everybody. We will start. Oikein hyvää huomenta kaikille. Aloitamme kokouksen. Colleagues, uh, for the European Parliament, uh, the... Kysymyksessä on EUn liittyminen Euroopan neuvoston yleissopimukseen naisasiassa. Tämä on tärkeä askel väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta, erityisesti koskien naisten, naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Meillä on tässä ollut kaksi kuulemista ja olemme kuulleet asiantuntijoita tässä asiassa ja olemme kuulleet myös toimielinten edustajia. Tänään kuulemme molempia esittelijöitä. He esittelevät tärkeimmät asiat väliaikaisesta mietinnöstä. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron Edustaja Revo Dallon Bonfualle. President. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, nyt ylpeänä saan esitellä teille tämän väliaikaisen mietintön luonnoksen EUn liittymisestä Euroopan neuvoston yleissopimukseen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta. Puhun siis Istanbulin yleissopimuksesta. Muutama seikka tästä. Tämä hyväksyttiin 7. huhtikuuta 2011 ja kyse on ensimmäisestä oikeudellisesti sitovasta kansainvälisestä oikeusvälineestä, jossa ehkäistään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, seksuaalista hyväksikäyttöä, kuten raiskauksia, pakkoavioliittoja, psykologista väkivaltaa. Ja suurin osa naisis, uhreista on naisia ja syylliset ovat useimmiten miehiä. Tämä johta, tässä myös kiinnitetään huomiota syrjintään naisten ja miesten välillä, jota esiintyy hyvin paljon EU:ssa, mutta harvoin siitä ilmoitetaan. Tässä on monen, moniulotteinen näkökulma kolme Ptä ja allekirjoittaneiden maiden on tämän yleissopimuksen nojalla ryhdyttävä tiedotustoimiin ja muihin toimenpiteisiin. Heidän täytyy auttaa uhreja ja myöskin saattaa syylliset eh, syytteeseen ja antaa heille seuraamuksia. Rikosoikeuden käynnissä ei voida pitää uskontoa tai muita tällaisia kulttuurisia tekijöitä asioina, jotka oikeuttavat naisiin kohdistuvan väkivallan. On varmistettava näiden välineiden tehokas täytäntöönpano ja sitä varten yleissopimuksessa on erityisiä toimenpiteitä. Kaikki e, jäsenvaltiot ovat tämän allekirjoittaneet, mutta vasta 14 maata on ratifioinut tämän ja EU on ehdottanut, että EU liittyisi Istanbulin yleissopimukseen ja tällä tavalla saataisiin EUn kehys näille asioille. Tämä on täydentävä sopimus ja EU ja jäsenvaltiot voivat ratifioida yleissopimuksen samanaikaisesti. Myös toimivaltuudet ja toimialat mainitaan hyvin selkeästi. Neuvosto on päässyt asiasta sopimukseen ja parlamentin pitää myös antaa tälle hyväksyntänsä. Meidän pitää sitä ennen hyväksyä tämä väliaikainen mietintöluonnos, jotta voimme esittää omat ensisijaiset tavoitteemme. Ja yhteisesittelijä Anna-Maria Koratsa Bildin kanssa naisten asioiden valiokunnasta me olemme esittäneet tiettyjä edellytyksiä tälle vaativalle työlle. Kiinnitän asioita muuta, muutamiin asioihin. Yleissopimus e-, se, että EU liittyy tähän, ei vapauta jäsenvaltioita omista vastuistaan. Muistutan, että vain 14 maata on tähän asti ratifioinut yleissopimuksen, siis EUn jäsenvaltioista. Tässä täytyy pyrkiä kokonaan poistamiseen kaikkinainen naisiin kohdistuva väkivalta ja täytyy tiedottaa yhteiskunnassa miesten ja poikien keskuudessa näistä asioista. Live-valiokunta ja esittelemme muistuttaa, että erityisesti siirtolaiset ja pakolaiset ovat alttiina näille väkivallan tekijöille. Usein Geneven, Geneven yleissopimuksen vuodelta 1951 mukaan seksuaalista väkivaltaa käytetään myös eräänlaisena kiristyskeinona konfliktien yhteydessä. Olipa sitten kyse neuvoston neuvotteluista tai muista, on oltava kunnollinen seurantamenettely siitä, että EU todella täytäntöönpanee tätä. Tässä on suuria haasteita. On varmistettava, että tähän kohdennetaan riittävät määrärahat. Ja lainsäädäntö, asiakirja, kuten direktiivi tai muu, joka komissiosta tulee, panee täytäntöön tätä yleissopimusta EUn liittyminen on poliittisesti hyvin voimakas viesti siitä, että EU on sitoutunut torjumaan kaikkea naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Ja yhdessä yhteisesittelijän ja varjoesittelijöiden jälkeen olemme päättäneet, että tarkistuksen esittämisen määräaikaan 25. huhtikuuta kello 15. Kiitos. Uh, thank you, and, now I will give the floor to the... Nyt seuraavaksi annan puheenvuoron toiselle esittelijälle Koratsadilta, olkaa hyvä. Uh, dear Christine, Kiitos hyvät esittelijät. Hyvä Kristiin. Olen nauttinut tästä valmistelemasta työstä, joka todellakin tehtiin yhdessä. Ja taustana on se todellakin se, että järjestettiin useita kuulemisia sekä siis molemmissa valiokunnissa. Marraskuussa ja maaliskuussa politiikkaosasto on hyvin meitä auttanut tietojen keruussa työpajoissa, joten tässä esitellään todellakin pitkä ja syvällinen työprosessi, joka on tehty yhdessä. Muistetaan, kuten Kristin sanoi, että väkivalta on laajalle levinnyttä Euroopassa nykyään. Koskee kaikkia yhteiskuntaluokkia ja elämän alueita. Kotona netissä naisia raiskataan, hakataan, vainotaan. Ei ole kulttuuria kulttuuria, perinnettä tai mitä, mikä voisi väkivallan oikeutta. Naisiin kohdistuva väkivalta on usein miesten naisiin kohdistama väkivalta ja se on vakava rikos. Sellaisena sitä täytyy pitää. Miksi tätä kaikkea työtä tehdään? Koska yleissopimus on ainoa kansainvälinen väline, josta saa välineet rangaista eh, ehkäistä, mutta ottaa myös uhrit huomioon, tehdä pitkänaikaista voimavarojen kehittämistä, koulutusta, auttaa valistamaan, pitää asiaa esillä, muuttaa ajattelutapoja ja kulttuuria. Maailmassa, jossa nyt elämme, Putinista Trumpiin seksismi tulee poliittiselle agendalle ja on tuonne väärinymmärrys siitä, että mitä jotkut ideologiat ja uskonnot edustavat, jossa naisen keho on ihmisten moraalisuuden pulssi. Tätä ei voida hyväksyä. Parlamentin täytyy yhdistää voimat. Tämä on mahdollisuus kun liitytään sopi- yleissopimukseen, tehdä selväksi, että jäsenvaltioiden täytyy tehdä enemmän, Kristiin sanoitkin sen. Monet eivät ole vielä edes ratifioineet, ja toivon, että minun kollegani jäsenvaltiosta, jotka eivät ole ratifioineet, ottaisivat mieluummin selinen, että tekevät yhteistyötä jäsenvaltioissa, joita ratifioisivat. Mieluummin kun kertovat täällä, että hallitukset eivät ratifioi, siis meidän täytyy tehdä hallitusten kanssa yhteistyötä, mikä väri niillä on, sitten onkaan. Jos puhutaan häirityistä hakatuista raiskatusta naisista. Kuulemistilaisuudesta eilen kuultiin, että on 12-13-vuotiaita tyttöjä annetaan avioliittoon kymmeniä tuhansia. Miehille, joita aiemmin edes nähneet, vuosikymmeniä vanhempi. Tässä ryövätään heiltä lapsuutensa vain. Ruotsissakin on 130 tyttöä jotka ovat tulleet jo naimisissa olleena. Kiitos komissiolle, että se on tehnyt ehdotuksen ja esittänyt sen ja tehdystä työstä. Ja erinomaista yhteistyöstä haluan kiittää myös Euroopan tasa-arvoinstituuttia. Se tekee erittäin hyvää työtä tilastojen analyysien osalta. Vetojäsivaltioihin, jotta tehdään niiden kanssa enemmän työtä Eurostat, myös meillä täytyy olla selkeämmät tiedot myös

siitä, miten hitaasti jäsenvaltiot toimeenpanevat. Haluaisimme todellakin vedota vielä kerran, niin kuin on tehty usean otteeseen, komissioon ja Euroopan neuvostoon, jotta lähdetään syvällisempään vuoropuheluun. Joidenkin jäsenvaltioiden varaumista mainitsit kriisit, joitakin niistä, mutta myöskin gender-käsitteen määritelmästä. Siitä on kovin suuri väärinymmärrys Euroopan neuvoston mukaan se on väkivaltaa, jota kohdistetaan henkilön sen vuoksi, että on nainen. Tyttöjä näytetään, koska he ovat tyttöjä, sitä ei tapahdu pojille. Eli yhteenvetona on tärkeää, että tarkastelemme kaikkien muiden välineiden toimeenpanoja, jotka olemme jo hyväksyneet Haluaisin muistuttaa niistä tästä, koska kyseessä on holistinen lähestymistapa väkivallan vastustamiseen. Eurooppalainen suojelumääräys, direktiivi, joka koskee lasten hyväksikäytön torjumista ja muitakin. Ja kaikissa näissä asioissa täytyy tehdä paljon enemmän. Odotan niin olla yhteistyötä Kristin sinun kanssa ja muiden varjoesittelyiden kanssa. Ja olen käytössä, jos tulee kysymyksiä. Ja ehkäpä myöhemminkin kerron vielä vähän lisää Matran jälkeen, joka on Libe-varjoesittelijä. Thank you very much to the co-rapporteurs. I'm going to... Kiitos hyvin paljon yhteisesittelijöille. Nyt annan puheenvuoron varjoesittelijöille. Aloitamme EPPn varjoesittelijän kanssa. osoittakaa, jos haluatte käyttää puheenvuoron. Haluatko Anna-Maria puhua nyt uudestaan vielä? Maybe I wait to hear comments. Mä oikein suuri kunnia, mutta ehkä ensin kuuntelen kommentit ja sitten vastaan kysymyksiin kommentteihin. No, no, Helga Stevens on ECRn varjoesittelijä. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää molempia esittelijöitä heidän tekemästään työstä ja tasapainoisesta mietinnöstä. Voin tukea tätä mietintöä suurilta linjoiltaan, mutta haluaisin esittää kommenttini lyhyesti ja täsmällisesti. Suurin huoleni tämän mietinnön osalta koskee sitä, että en näe, että siinä mitenkään huomioitaisiin vammaisia ihmisiä. Paitsi että toki on olemassa YK yleissopimus, joka koskee vammaisten ihmisten oikeuksia, ja tämä mainitaan viitteissä, mutta muus, muuta osin mitenkään ei viitata vammaisiin lapsiin tai vammaisiin naisiin, ja minusta tämä on hieman harmi. Vammaiset naiset ovat suuremmassa riskissä 1,5-10 kertaa todennäköisempää on, että, että vammaiset naiset kärsivät enemmän kuin nais, tavalliset naiset, vammattomat naiset. Tämä merkitsee sitä, että he ovat äärimmäisen haavoittuva ryhmä. 5i kohdassa, 5 e-kohdassa todella mainitaan naisiin ja lapsiin, mutta ei erityisesti mainita vammaisia lapsia, mutta he ovat ryhmä, jolla on erityisiä tarpeita. Haluaisin korostaa Istanbulin yleissopimuksen artiklaa 4. Se koskee perusoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä. Haluaisin siterata kohtaa. Tämän yleissopimuksen säännösten täytäntöönpano osapuolten taholta, erityisesti toimet, joilla suojellaan uhrien oikeuksia, Nämä on varmistettava ilman minkään tyyppistä syrjintää, joka perustuu sukupuoleen, rotuun, kieleen, poliittisiin mielipiteisiin, kansalliseen ja sosiaaliseen alkuperään, vähemmistöön kuulumiseen, omaisuuteen, syntymään, sulkupuolisen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin, ikään, terveyteen, vammaisuuteen, avioasemaan, maahanmuuttaja tai pakolaisaseman tai muuhun asemaan. Kuten näette, minun mielestäni on tärkeämpää, että meillä on erityisesti mainittu täällä vammaiset lapset ja vammaiset naiset. Haluaisin eh, tehdä yhteistyötä esittelyiden kanssa niin, että tämä voidaan nopeasti hoitaa sen niin, että parlamentin huol- suositukset otetaan myös huomioon ja että yleissopimus voidaan ratifioida mahdollisimman pian. Kiitoksia. Björk. Kiitos oikein paljon. Sitten Malin Björk. Eh, Kiitos. Haluaisin vain aloittaa kiittämällä molempia esittelijöitä työstä. Minäkin odotan yhteistyötä lipevaliokunnan varjoesittelijänä. Kuten on sanottu, niin Istanbulin yleissopimus on eri, erityisen hyvä väline, kun se on kansainvälisesti sitova. Se on itsestään selvää, että olisi suuri edistysaskeli, jos EU siihen liittyisi. Se on myös kovin hyvä, kun siinä on määritelmä sekä sukupuolen perustuvalle väkivallalle, mutta myös naisiin kohdistuvalle väkivallalle. Ja myös tällaiselle rakenteelliselle väkivaltasuhteelle, että kyse on seksismistä ja naisiin kohdistuvasta vihasta paljon mitä mietinnössä on hyvää. Ennaltaehkäisevä työ on sellaista, että ja sitten se, että täytyy löytää ulkoisten sisäisten toimivälinen tasapaino ja että me vaadimme EUlta lisää toimia molemmat valiokunnat ja siinä on tärkeää, että mietin ottaa esiin, että ne jäsenvaltiot, jotka eivät ole ratifioineet, niiden tietysti täytyy se tehdä ja että samaan aikaan saadaan aikaan direktiivi ja strategia eu jotta voidaan torjua naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Odotan kovasti yhteistyötä ja esitän tämän suuntaisia tarkistuksia. Thank you very much. Kiitos oikein paljon ja sitten Ulrike Lunacek. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja omalta osaltani ja edustan täällä sekä FEM että Libe-valiokuntien me Haluaisin kiittää molempia esittelijöitä erittäin hyvästä yhteistyöstä. Nämä lausuntonne nytkin osoittavat, että on otettu laajaa luottamusta, laajaa tukea. Minusta tämä on hyvin tärkeää, koska meillä on niin monia jäsenvaltioita ja hallituksia, jotka ovat jo jossa on jo ollut paljon miehiä ja jotakin naisiakin, jotka eivät oikein ymmärrä, miksi tarvitaan tällainen holistinen lähestymistapa Euroopan unionissa ja jäsenvaltiossa, miksi sellaista pitäisi täytäntöpanna. että tässäkin yhteydessä minusta on erittäin tärkeää, että meillä on hyvin laaja tuki täällä monilta, ellei nyt suurennalta osalta poliittisia ryhmiä ainakin. Me tarvitsemme vahvan kannan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan ja Istanbulin yleissopimuksen puolesta, koska Meillä on nyt puolentapaisia jäsenvaltioita, molemmat esittelijöistä hyvin hienosti totesivat Puolasta ja kritisoivat Puolan hallitusta, että, että Puolhan oli tullut, että mahdollisesti he kumaisivat koko Istanbulin yleissopimuksen ratifioinnin. Meidän pitäisi ehkä pohtia, pitäisikö tämäkin asia mainita mietinnössä niin, että todettaisiin, että ne valtiot, jotka ovat ratifioineet eh, sopimuksen, pitäisivät eh, tästä ratifioinnista kiinni, eivätkä perääntyisi. Tämä on ensimmäinen kerta, tällaista ei ole koskaan ennen tapahtunut, ja joku haluaisi purkaa ratifiointinsa. Mitä sitten tulee tähän ne, näihin 14 jäsenvaltioon, jotka eivät ole vielä ratifioineet sopimusta, olen yhtä mieltä Koretsabiltin kanssa. Te, jotka tulette niistä jäsenvaltioista, tai erityisesti te, jotka olette lähellä hallituksia ja valtioissa, jotka eivät ole ratifioineet sopimusta, on tärkeää, että mekin lovamme hallituksia ennen niin tässä päästään eteenpäin. Olen pahoillani siitä, että neuvosto edelleen jarruttaa Euroopan unionin liittymistä Euroopan äh, Istanbulin yleisopimukseen sekä komissio- että parlamentin valta ole tässä hyvin selkeäsanaisia. Minusta olisi hyvin tärkeää, että neuvosto ottaisi käyttöön yhdyskäytävän lausekkeen. Tässä on kyseessä erityisen vakava rikos, jossa on myös rajat ylittäviä ulottuvuuksia, niin näinhän on perusopimuksessa säädetty tätä varten. Paranova mietintö viime vaalikaudella oli erittäin hyvä mietintö aiheesta ja siinä jo pyydettiin, että tarvittaisiin Euroopan tasoinen oikeudellinen asiakirja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Anna-Maria mainitsi, että seksismi on yksi syy, perussyy väkivallan naisia kohtaan. Teemme tarkistuksen tähän, mutta olisi tärkeää, että tämä asia olisi vielä selkeämpi tekstissä kuin mitä se nyt on. Sitten vielä viimeinen asia jonka haluaisin mukaan. Olisi hyvä tuomittaa väki, naisiin kohdistuvaa väkivaltaa sellaisena kuin se on. Siis vakava rikos ja perusoikeusrikos. Olin vuonna 1993 Viinissä konferenssissa, jossa ensimmäistä kertaa naisten oikeudet määriteltiin ihmisoikeudeksi. Tästä on jo 24 vuotta Naisiin kohdistuvaa väkivalta on yksi kaikkein väki, va, vakavimmista ihmisoikeusrikkomuksista. Kyllä tämä pitäisi ottaa mukaan myös. Mutta yleisesti ottaen tämä mietintö on erittäin hyvä ja toivomme, että äänestys sujuu täällä hyvin ja, ja myös täysistunnossa äänestys hyve, sujuu hyvin ja neuvosto ja jäsenvaltiot liikahtavat. Kiitos oikein paljon ja sitten Gabriel. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää ja onnitella yhteisesittelijöitä tästä erinomaisesta ehdotuksesta. Ja heti haluaisin kertoa olevani samaa mieltä siitä, että on korkea aika, että kaikki unionin jäsenvaltiot allekirjoittavat ja ratifioivat Istanbulin sopimu- yleissopimuksen. Tämä yleissopimus on tärkeä ja tämä mietintöluonnos on hyvä, koska se on käytännön läheinen. Tämä on todella suuri askel eteenpäin ajatellen tavoitetta vuotta, joka on tuon yleissopimuksen ratifiointi. Ja lisäksi tässä puututaan toimenpiteisiin sen täytäntöön panemiseksi ja riittävien määrärahojen kohdentamiseksi tätä varten. Haluaisin ottaa esiin yhden asian. On selvä, että jotkut jäsenvaltiot suhtautuvat kielteisesti ratifiointiin ja nyt pitäisi olla sellaisia toimia, joilla voidaan hieman ennakoida tätä, mutta myöskin rauhoitella näitä jäsenvaltioita asioita. Siksi käytännönläheisyys on tärkeä asia. On tärkeää miettiä sitä, millaisia koordinointimekanismeja otettaisiin käyttöön, koska niitä tarvitaan Istanbulin yleissopimuksen täytäntöönpanossa. Ja juuri täytäntöönpanoon ja sen tuomiin muutoksiin liittyvät nämä erilaiset huolenaiheet. Kuten Koratsaviltkin sanoi, niin tämä on nyt ainoa järjestelmä, joka meillä on käytössä, ja jossa jokainen ketjun osa voi myönteisesti vaikuttaa ja jotkut jäsenvaltiot hidastavat tätä kehitystä. Pitäisi vaihtaa hyviä käytäntöjä, joita jäsenvaltioissa on käytössä ja ehkä voitaisiin myös pohtia sitä, että julkaistaisiin suuntaviivat unionin tasolla niissä käsiteltäisiin lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla voidaan ehkäistä väkivaltaa, tukea väkivallan uhreja, lisätä ministeriöiden, poliisiviranomaisten ja muiden viranomaisten työn tehokkuutta. Tällaiset toimenpiteet, konkreettiset toimenpiteet, auttavat meitä tukemaan nopeammin näitä jäsenvaltioita ja ehkäpä tällä tavalla myös lieventämään joitakin niillä olevia pelkoja. Ja vielä kerran kiitän yhteisesittelijöitä tästä tekstistä ja kiitän siitä, että tämä välittämämme viesti on niin voimakas. Kiitos. Kiitos ja sitten Iratse Karts ja Peres. Kiitos presidente. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Tämän aamun aikana on varmasti tullut selväksi, että suuri enemmistö Euroopan parlamentin jäsenistä on sen sitoumuksen takia, takana, että Euroopan unionin pitäisi todella esiintyä sukupuoleen perustuva väkivallan vastaisen taisteluun. Täällä on ryhdytty tärkeisiin toimiin ja on todella tärkeää, että näihin asioihin kiireellisesti puututaan toimielinten puolesta ja ratifioidaan tämä Istanbulin yleissopimus. Se on eurooppalainen instituutio. On myös tärkeää, että ne jäsenvaltiot, jotka eivät vielä ole yleissopimusta ratifioineet, voisivat sen tehdä. Mikäli tämä mietintö johtaa siihen, että, että enemmistö todella ilmaisi sitoumuksensa sille, että meillä olisi oikeus perusta sille, että Euroopan unionista käsin voisi antaa lainsäädäntöä tällä alalla. Tämä olisi tärkeä, hyvin perustavanlaatua oleva asia. Kun puhutaan yhdyskäytävän laskeesta, niin minusta tämä on hyvin tarpeellinen asia. Eurooppalaisena toimielimenä olisi tärkeää, että meillä olisi lainsäädäntövaltaa. Se olisi tärkeä askel eteenpäin. Ja se ensinnäkin eh, heijastelisi tätä sitoumusta halua mennä eteenpäin tässä asiassa. Euroopan naisten pitää olla tietoisia siitä, että he eivät ole yksin ja että heidän rinnallaan ovat jäsenvaltiot ja muut toimielimet. Sukupuolen perustuvan väkivallan osalta puhumme maatsokulttuurin leimaamasta väkivallasta ja, ja pyrkimyksestä muuttaa käyttäytymistä apua ja hyvin horisontaalisesti meidän olisi lisättävää ennaltaehkäisyä koulutuksen kautta. Ja olisi myös tehtävä työtä sen eteen, kuinka voitaisiin eri tahoilta toimia tässä niin, että päästäisiin tästä suuresta sosiaalisesta painolastista eroon. Tämä ei ole vain eurooppalainen, vaan maailmanlaajuinen ongelma. Haluaisin todella kiittää molempia esittelijöitä hyvästä työstä ja haluaisin kiittää muitakin kollegoita tietenkin myös, koska kaikki nämä työt, joita teemme niin, että voimme olla, päästä yhteisille linjoille niin, että päästäisiin eroon no, sukupuolen perustavasta väkivallasta. Tämä kaikki on hyvin tärkeää. Meidän on syytä olla sitä ylpeitä. Uh, please. Kiitos. Ja sitten edustaja Kuneva. Puheenjohtaja, olen kovin iloinen, että vaikkakin myöhässä niin meillä tämä nimenomainen mietintö nyt on, joka koskee Istanbulin yleissopimusta. Haluaisin kiittää esittelijöitä Piltia ja Rova Revuota erinomaisesta yhteistyöstä ja hienosta tekstistä, josta saamme pohjan tulevien vuosien työlle. Ehdotusten mukaan ja kollegoiden ajatusten mukaan on useita osa-alueita, joissa mietintöä pitäisi vahventaa. Suojelu, ennaltaehkäisy ja tuki naisille. Kaiken väkivallan muotojen torjuminen. Ja erityisesti täytyy ottaa huomioon vammaiset tai erityistarpeissa olevat ihmiset. Siksi vetoaisin, että erityisen haavoittuvassa asemassa oleville väestöryhmille, että niihin kiinnitetään enemmän huomiota. Ja heidän perheensäkin täytyy ottaa huomioon. Siis tekstiä täytyy vahventaa erityisehdotuksilla niin, että mainitaan erityisesti eri väkivallan muodot. Väkivalta, jota olemme kokeneet. Siis mekin olemme joutuneet tällaisten väkivallan kohteeksi. On tärkeää tukea valistuskampanjoita, valistaa yleisöä, koulutus myös. Siis kouluttaa niitä, jotka joutuvat kohtaamaan uhrit, psykologit, poliisit, sosiaalityöntekijät, mutta emme pyydä pelkästään varoja ohjelmille, vaan paljon enemmänkin. Kustannusten lisäksi on monia muitakin asioita. En siis nyt on aika loppumassa, mutta kaikki käsittelemäni asiat tulevat sitten esiin jätetyissä tarkistuksissa. Olen kuitenkin hyvin optimistinen mietinnöstä ja yleisopimuksen toimeenpanosta, sitten kun se lopulta on ratifioitu. Kysymys on kuitenkin, että mikä on yleisin väkivallan muoto maailmassa. Ja toivomme, että vastaus ei olisi naisiin kohdistuva väkivalta. Tämä kysymys täytyy kysyä ja kiitos kovasti tästä yhteisponnistuksesta. Sarah, please. Kiitos oikein paljon ja sitten edustaja Svisera. kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin käyttää puheenvuoron sekä naisten asioiden että äh, Libe-valiokunnan äh, ALDE-valtuuskunnan nimissä. Haluaisin ensinnäkin antaa tunnustusta esittelijöille. Tämä mietintö on sisällön puolelta erittäin hyvä ja myös muoto on täy, aivan täydellinen ja ihailtavat myös nämä sitoumukset. En halua juurikaan paljon lisätä siihen, mitä kollegat ovat teille jo sanoneet, mutta haluaisin pohtia sitä, mitä varten tällainen mietintö ylipäänsä on olemassa. Kolme vuotta sitten elokuussa, silloin kun Istanbulin yleissopimus astui voimaan, eh, tuli tähän ajatus ja olen hyvin ylpeä siitä, että tämän parlamentin ensimmäinen toimi vaalikauden alussa koski juuri sitä, että tuo sopimus oli astunut voimaan, parlamenttia ei oltu siitä tiedotettu naisten oikeuksien valiokunnan äh, reagointi ja sitoumus koski sitä, että se otti omaksi tavoitteekseen tällä vaalikaudella sen, että Euroopan unionin kokonaisuudessa ratifioiti Istanbulin sopimuksen. Tällä tiellä olemme. Melkein kolme vuotta on työtä jo tehty. Komissio viime vuonna tunnusti tämän työn komission jäsen Jourovan äh, sanoin. On totta, että me yli vuosi on jo odotettu neuvoston ratifioimista. Olen siis todella tyytyväinen siitä, että tässä nyt ollaan ja että ALDE-ryhmä on ollut myös tässä aloitteen tekijänä, mutta olen myös hyvin turhautunut, koska näin objektiivisesti tärkeä, kiinnostava, houkutteleva, oikeudenmukainen, hyvä asia, eh, niin kuin Istanbulin yleissopimus on, kun tämä ensimmäinen loillisesti sitova välin, jolla voidaan puuttua naisten, naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja perheväkivaltaan, kun todella on näin täydellinen ja houkutteleva valmis asia meillä edessämme, niin silti ne hallitukset ja Euroopan unioni kokonaisuudessaan ei ole vielä ratifioinut tätä. Kyllä tämä kiinnittää huomiota, koska äh, tämähän on erittäin hyvä toimi olen siis yhtäältä hyvin tyytyväinen, mutta toisaalta turhautunut. Mutta uskon, että, että yhteinen työ kyllä vie pian mm, tämän loppuun asti. Viimeisellä puheenjohtajakaudella ei oikein onnistuttu niin hyvin kuin uskoimme, mutta toivon, että nyt lopulta tänä vuonna neuvosto tekee tarvittavat päätökset ja ratifioi Euroopan unionin puolesta tämän kyseisen yleissopimuksen. Ja pystymme kaikki sitten hyödyntämään näin vahvaa välinettä ja puuttumaan tähän suurimpaan häpeään, jota demokraattisena eurooppalaisena maina tänä päivänä kärsimme. Kiitoksia. And, uh, Miss Kiitos ja sitten edustaja Bilbao. Si, muchas, muchas Kiitoksia. Kiitän tietenkin Kristin ja Anna-Mariaa heidän tekemistään työstä ja heidän sitoumuksestaan tässä valiokunnassa. Politiikassa niin osa työstämme on juuri sitä, että tunnemme, voimme tuntea olevamme ylpeitä ja tämä on varmasti sellainen historiallinen askel, joka antaa siihen aihetta. Yritän, että tässä nyt toista asioita, jotka on jo sanottu. On aika yllättävää todellakin, että kun kyseessä on uhrit ja naisuhrit, ei ole olemassa Euroopan unionin tasolta kunnollista poliittista reagointia sellaista, jota me kaikki naiset odottaisimme joka päivä. Meillähän ei ole tilastoja tämän ongelma. Kolme vuotta sitten tehtiin ensimmäinen Euroopan unionin tasoinen kysely aiheesta, ja siinä käytettiin tuosta, haastateltiin naisia eri puolilla Eurooppaa. En nyt toista näitä tuloksia, mutta ne olivat todella hälyttäviä ja dramaattisia – jos tänään on isku ja siinä, siinä kuolee tietty määrä henkilöitä, kaikki olemme aivan, aivan järkyttyneitä ja tietenkin se on sietämätön tilanne, mutta joka päivä eri maissa kuolee naisia, eikä millään tavalla tähän reagoida poliittisesti. Tällaista ei voida hyväksyä. Toki mietintö on hyvä, mutta uskon, että riittäisi, että parlamentissa olisi sopimus, jossa sanottaisiin, että me pakotamme, va- velvoitamme, vaadimme Euroopan Euroopan, Euroopan neuvostoa ratifioimaan Istanbulin sopimuksen. Tämä riittäisi. Luulen, että tämä riittäisi niin painostamaan jäsenvaltiota toimimaan tässä asiassa, koska emme todella vieläkään ymmärrä. En ole nähnyt yhtään argumenttia sen puolesta, miksi nämä jäsenvaltiot, jotka eivät ole ratifioineet sopimuksen, miksi he eivät hyväksy näitä sisältöjä, miksi muut jäsenvaltiot eivät painosta riittävästi niitä maita, jotka eivät halua ratifioida tätä sopimusta ja sano niille, että tämä on tarpeellista. Kuinka voimme puhua eurooppalaisista arvoista, jos emme edes pysty tunnustamaan tätä väkivaltaa? No täällä on mainittu no, vammaisiin naisiin kohdistuva väkivalta väkivallan uhreista. He juuri eniten kärsivät, ja tässä on, erityisesti mainitaan myös lapset, tytöt ja pojat, kun mainitaan naiset, jotka kärsivät sukupuoleen perustuvasta väkivallasta, he sanovat, että nyt ei riittävästi kiinnitetä huomiota niihin äh, näiden äh, väkivallasta kärsivien naisien lapsiin. Tämä on kaikkein eniten piilossa oleva osa tätä väkivaltaa. Kyllä tässä tarvitaan todellakin valistuskampanjaa ja tarvitsemme tietoja dataa, koska on edelleen Euroopan unionissa maissa, jotka ovat sitä mieltä, että naisiin kohdistuva väkivalta kuuluu yksityiselämään, eikä se ole julkinen ongelma. Tarvitaan siis lisää kampanjoita, lisää tietoisuuden leviämistä. Ja vielä lopuksi Täällä mainittiinkin jo, että olisi tarpeen tehdä työtä ennaltaehkäisyn puolesta. Tämä on totta, mutta ennaltaehkäisyä varten tarvitaan muutoksia kulttuurissa, tarvitaan poliittinen tietoisuus siitä, että on päästävä eteenpäin, tarvitaan julkisia resursseja ja tarvitaan lainsäädäntöä. Tarvitaan paikallisen tason sitoutumista. On hyviä käytäntöjä, joiden mukaan paikallisen tason sitoutuminen ja sopimukset mahdollistavat eteenpäin pääsyn. Lopuksi vielä haluaisin todeta, että meillä on Euroopan tason hyviä käytäntöjä. Meidän on meidän on painostettava ta liittymään yleissopimukseen, mutta menetelmä on paljon mahdollisuuksia, kun meillä ei ole tietokantaa, johon voitaisiin kerätä Euroopan unionin hyviä käytäntöjä niin, että siitä voisivat ottaa muutkin jäsenvaltiot mallia. Tämä asia olisi erityisesti mainittava mielestäni. Kiitos oikein paljon ja nyt sitten palataan yhteisesittelyihin Kristin ensin. Kiitos oikein paljon kaikille näistä puheenvuoroista. Ne osoittavat sen, että olemme todellakin yksimielisiä Euroopan parlamentissa siitä, että tämä yleissopimus pitäisi EUn allekirjoittaa. Edustaja Bilbao, viime tammikuussa me äänestimme tästä yhteisestä että päätöslauselmaesityksestä parlamentissa kaikki ryhmät lähestulkoon olivat siinä mukana ja me halusimme, että silloin, että ne valtiot, jotka eivät ole ratifioineet, sen tekevät ja myös halusimme, että EU allekirjoittaa tämän yleissopimuksen. Valitettavasti tämä vaatii aikaa. Jotkut jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että se vaatisi niiltä liikaa. Minun mielestäni naisiin kohdistuvalla väkivallalla ei ole rajoja, tai se ei tunne kansallisia varoja, joten, rajoja, joten tätä täytyy toteuttaa kaikkialla EU:ssa. EUn täytyy suojella näitä arvoja. Ei se suinkaan ole toimit tässä jäsenvaltioita vastaan. Kuulin kyllä edustaja Stevensin kommentin. Kyllä täytyy erityisesti täsmentää tässä mietinnössä että tämä koskee myös vähem, vammaisia ja myöskin HLTBTI ihmisiä Ja se, mitä Tsecheniassa tapahtuu, niin se näkyy myöskin Euroopassa. Kaikkea tällaista ei voida hyväksyä. Sitten Puolasta ja siitä, että mainitaan jokin jäsenvaltio, että, joka on rati, allekirjoittanut sen tai ratifioinut, niin ei voida enää palata taaksepäin. Kyllä, mutta nyt tärkeintä olisi se, että EU allekirjoittaa ja ratifioi tämän yleissopimuksen, jotta voidaan täytäntöönpano aktiivisesti varmistaa. Tähän liittyy myös ajallinen kysymys. Hyvien käytäntöjen vaihto on hyvä asia, mutta edelleen on liikaa naisia ja tyttöjä, jotka kuolevat iskujen uhrina, hakattuina. Ja tämä Euroopan laajuinen yleissopimus on todella hyvä oikeudellinen väline. Hyvien käytäntöjen vaihto ja keskustelut eivät estä naisia kuolemasta päivittäin. Kiitos ja sitten Anna-Maria. Much I am over. Kiitos, olen kovin kiitollinen ja hämmentynyt kaikesta tuosta kollegat. Yritämme antaa äänen tuhansille ja tuhansille naisille, jotka kärsivät hiljaisuudessa ja kertoa heille, että heitä ei hylätä että kautta poliittisten ryhmien ja kansallisuuksien on päättäväisyyttä toimia. Haluamme, tarvitsemme kaikki voimat jäsenvaltioiden myötä myös. Kuten Kristin sanoi, niin vuoropuhelussa ymmärtäen ja kunnioittain huolia, ottaen huomioon erot, eri tilanteet, joita voi olla jotka ovat erityisiä jäsenvaltioille, mutta ilman, että oikeutetaan se, ettei väkivallalle tehtäisi mitään. Haluaisin kiittää myös puheenjohtajaa itse asiassa tai maata Maltaa, koska olemme saaneet paljon tukea, kun olemme Maltalla sisäministeriön konferenssissa naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Saimme aikaan yhteisen julistuksen komission parlamentin ja puheenjohtajavaltion kesken ja se on ehkä symbolista, mutta on myös tärkeää näyttää, että kolme toimielintä tekevät yhteistyötä. Soveltamisalla ja joidenkin jäsenvaltioiden toive sitä supistaa täytyy käsitellä rakentavalla tavalla. Nopeasti haluaisin vastata joihinkin hyvin tärkeisiin kommentteihin kollegoilta. Ensinnäkin kyllä. Monia asioita ei otettu mukaan, niitä joita otitte esille juuri tilan takia. Se tehdään tarkistusten myötä sitten ja hyvät kollega, hyvä kollega Vastina järjestimme yhdessä tilaisuuden. Olit yhteispuheenjohtaja siinä kanssani nimenomaan vammaisista ja tytöistä, lapsista, jotka ovat kaksinkertaisia uhria ja todellakin artikla 4 pitäisi ottaa mukaan yleissopimuksesta mainita että naisiin kohdistuva väkivalta on perusoikeuksien loukkaus. Sama kollega Kunevalle siitä, että pitää valistaa. Lähestymistapamme on holistinen ja yleissopimuksessa on hyvä se, että kyse ei ole sanktioista tai sanktioimisesta. Se on myös tyttöjen ja naisten voimaannuttamisesta niin sanotusti, kuten Ulrikki sanoi, kiitos tuosta. Toimeenpanon kohdattaminen tekstissä on ja sitä vielä vahvennetaankin. Se on käytännöllinen osuus. Ja Maria Gabriela, kiitos tuesta. Tunnen vaikeudet. Ja todellakin haluaisin sanoa, että EPPssä äh, nollatoleranssiin meillä on konkreettinen käytännöllinen lähestymistapa. Täytyy tarkastella spesifejä konkreettisia tapoja käsitellä jäsenvaltioiden ja suuntaviivat koordinointi kuulemistilaisuudessa, joka muutama viikko sitten oli FEM-valiokunnassa. Ruotsalainen järjestö Kvinnofrid oli kutsuttu sinne. Heillä oli selkeä vastaus Maria sinulle. He osoittivat, miten konkreettisesti voidaan toimia. Neuvontapuhelimet, suuntaviivat ja niin edelleen, jotta voidaan jäsenvaltiota auttaa. Voimavarojen varmentamisessa, terveydenhoito, koulutus. Eli ideologisesta keskustelusta konkreettisiin toimiin näyttämällä jäsenvaltioille, mitä voidaan konkreettisesti tehdä. Ja sitten kyllä, kaikkialla, mukaan lukien pojat yksityisellä sektorilla. En muista kuka sen sanoi, mutta täytyy käsitellä myös uusia väkivallan muotoja, häirintää työssä – kostopornoa netissä ja monia muuta väkivallan muotoja, joille ei ollut tilaa tekstissä, mutta todellakin halutaan se tarkistusten kautta mukaan. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että tuen vahvasti EU-direktiiviä, säädöstä EU-tasolla. Miksi? Tunnustan sen, että rikoslaki on kansallinen asia, mutta tarvitsemme yhteisiä määritelmiä, yhteisiä tietoja, tarvitsemme vähimmäistandardeja avuksi jotta kansallisia voimavaroja voidaan vahvistaa naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnassa, kun tämä on niin laajalle virttynyt ja tärkeää. Kiitos kovasti tuesta ja odotan innolla yhteistyötä. Uh, Kiitos edustaja Koritsa Bild, ja haluaisin muistuttaa, että tarkistusten jättämisen määräaika on 25. Um, huhtikuuta kello 15. Ja tämä on siis hyväksyntämenettely, joten tämä tarkistustyökalu ei ole tässä käytettävissä. Teidän pitää siis lähettää tarkistukset äh, Word-tiedostossa ja sihteeristö sitten tästä jakaa kaikille tarvittavat tiedot myöhemmin. Kiitos. Kiitos. Kiitän oikein paljon naisten asioiden valiokunnan kollegoita ja menemme nyt live-valiokunnan asialistalle. Meillä on seuraavana unionin uudelleen sijoittamisohjelma. Odotamme hetken, että FEM-valiokunnan kollegat lähtevät.